Istuutukaapas. Ich möchte Ihnen zum Anfang zwei Mitteilungen machen. Kaksi ilmoitusasiaa alkuun. Ensimmäinen on se, että Teille on lähetetty koordinaattoreiden kokouksen pöytäkirja ja mikäli kokouksen loppuun mennessä, koska ikinä se sitten onkaan tänään eli huomenna, jos ei tähän tule mitään muutosesityksiä, niin se on hyväksytty. Toinen ilmoitusasia, koordinaattorit tämänpäiväisessä koordinaattoreiden kokouksessa sopivat, että jokaisesta tarkistuksesta äänestetään poikkeuksetta äh, koneellisesti. Meillä on 850 äänestystä, mikä on äh, aika iso urakka. Me aloitamme ja tunnin kuluttua katsotaan, onko meillä mitään mahdollisuutta ylipäätään viedä tätä päätökseen niin nopeasti. Mikäli me emme enää tänä sitä vie päätökseen, niin silloin meillä on huomiseksi varattu kokouspäivä ja jatkamme huomenna. Mutta jos me saamme homman hoidettua tänään, niin huomenna ei tarvitse kokoontua. No, minulla on tässä muutama ilmoitus. Kun me teemme tämän koneellisesti, äänestäkää vain enkä minä aio kysyä joka kerta, onko jokainen äänestänyt. Kun äänestys alkaa, te äänestätte ja sillä selvä ja sitten äänestys päättyy. Ja sitten tämä menee nyt nettiin, tämä kokous, eli te kaikki näytte siellä. Mehän haluamme ulospäin antaa hyvän vaikutuksen, joten olkaapa ystävällisiä toisillenne ja minulle ja emme me täällä riitele, on meillä muutenkin ongelmia ihan tarpeeksi. No niin, istutukaapas kaikki, ne jotka äänestävät teemme koeäänestyksen, jotta tarkistamme, että paikalla ei ole liikaa äänestäjiä. Joten pyytäisin nyt kaikkia yksinkertaisesti käynnistämään äänestyksen. Also es geht nur Siis nyt voi äänestää vain ja ainoastaan koneellisesti. Se, jolla ei ole korttia, ei voi osallistua äänestykseen. Das wird Alberto gleich sagen. So, also, bis jetzt 24 on osallistunut äänestykseen toistaiseksi. Äänestys päättyy. Also, ich wiederhole nochmal von der PPE 14. EPPstä 14. Pyytäisin, niin siis äänestys on päättynyt. Pyytäisin, että kaikki EPPn jäsenet painaisivat vielä nappeja, äänestysnappeja niin, että voimme tarkistaa, onko teitä liikaa kuin mitä teillä on ääni oikeutettuja, siis EPP-läiset. Nyt läsnä on 13, yksi saa vielä tulla lisää. Niin, ja sieltä tuleekin rouva varapuheenjohtaja. Ja sitten seuraavaksi sosiaalidemokraattinen ryhmä. Hallo, hallo, hallo, hallo. Da sind neun, das ist in Ordnung. Die... Sitten muita, muilla ei ole, niin paljon näitä äänestysoikeutettuja, joten sen minä näen helpommin. Joten aloitamme. Also wenn einer überzählig abstimmt, das sehen wir dann, dann werden wir es sagen. So, damit eröffnen wir jetzt. No niin. Käynnistetään esityslista kohta David Martinin mietinnöstä EUn ja Kariforumin välinen talouskumppanuussopimus. Ennen sitä minulla on vielä yksi ilmoitus. Tiedätte, että tässä meillä äh, on DEVE-valiokunnan kanssa ollut vahvistettu yhteistyömenettely ja te tiedätte, mitä äh, Afkossa, äh, Afkon kohdalla päätettiin, mutta siitä huolimatta, äh, tai siksi me olemme ottaneet pois ne kohdat, joista me emme äänestä, koska ne jäävät taas DEVE-valiokunnan vastuulle. Ja haluaisin vain informoida teitä, että DEVE-valiokunta osan kappaleet B, C, D, E, F, G, I, K, L, M, N ja O ovat sellaisia, joista DV on äänestänyt positiivisesti. Samoin kohdat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20 ja 21. Tämä on teille tiedoksi. Olkaa hyvä. Glenn. Sorry. Uh... Anteeksi. Mukavaa, että tuo on kehitysvaliokunnan kanta. Luulen, että meillä oli vahvistettu yhteistyö hyväksynnästä, eikä tuosta päätöslausemasta. We don't have enhanced cooperation. Ei kai vahvistettu yhteistyö koske tuota päätöslausemaa. Die Entscheidung, die vorher gefällt päätös, joka aikaisemmin tehtiin, oli, että tässä on vahvistettu yhteistyö valiokuntien kesken. Ja INTA on tässä johtava valiokunta. Näin me olemme tehneet. Ja nämä asiat, jotka kuuluvat äh, äh, DEVE-valiokunnalle, nämä asiat me hyväksymme ilman äänestämistä ja DEVE on niistä äänestänyt ja niin edelleen. Tämä on ihan vain tiedoksi, ei sen enempää eikä sen vähempää, eikä sillä oikeastaan ole mitään merkitystä. Also weil die Resolution damals in der Entscheidung Puheenjohtajakokouksessa päätettiin aikoinaan, että molemmat valiokunnat yhdessä laativat äh, tämän päätöslauselman. Ja siksi toimimme näin. Toivon mukaan olen nyt äh, käsitellyt aiheen loppuun. Ja loppu on vain Develtä tiedoksi. Kerroin vain teille, mitä Deve on tehnyt. Ja me äänestämme nyt meidän päätöslauselmastamme. Selvä.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 Sosiaalidemokraatti joutuu vetämään korttinsa pois. Täällä on yksi liikaa. Äänestämme siis tästä suullisesta kysymyksestä. Also, ich hab, ich wiederhole es noch. Toistan. Hyvät kollegat, Hyvät kollegat, meillä on 850 äänestystä. Kuunnelkaa nyt minua. Toki saattaa syntyä jotain virheitä näissä menettelyissä, mutta minä sanoin kyllä ihan selkeästi, että nyt me äänestämme tästä äh, suullisesta kysymyksestä, kompromissista yksi. Se on teillä. Se on täällä takapuolella liitteenä mukana. Siitä äänestetään viimeisenä. Auf der ersten Seite. Auf der er- Ensimmäisellä sivulla. Jos nyt rouva varapuheenjohtajakin lopettaisi tuon päälle puhumisen. Sanon kolmannen kerran. Me äänestämme nyt tästä suullisesta kysymysluonnoksesta. Suullinen kysymysluonnos. Kompromissi yksi, äänestys alkaa. Die Abstimmung ist beendet. Äänestys on päättynyt. 17 27 ääntä, seitsemäntoista puolesta kymmenen vastaan. Hyväksytty. Ja sitten tulee lausuntoluonnos. Ei. Sitten me äänestämme tästä lopullisesta näin muutetusta kysymyksestä. Tämä näin muutettu suullinen kysymys. Äänestys alkaa. Die PPE hat ein zu viel. EPPllä on yksi liikaa äänestänyt. No niin, äänestys päättyy. 23 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen. Damit herzlichen 23 puolesta kaksi tyhjää. Hyväksytty. Sitten meillä on tarkistukset tähän lausuntoluonnokseen, päätöslausuman luonnokseen. Kompromissi yksi äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Päättynyt. 25 puolesta hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Päättyy. 12 puolesta, 13 vastaan hylätty. Okay, Entschuldigung. Wir kommen zum Änderungsantrag 18. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Wir kommen jetzt zum Änderungsantrag 21. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24. Äänestys alkaa. EPPllä yksi liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 30. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi. Onko teillä vastalauseita suullista tarkistusta vastaan? Ei ole. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmekymmentäkolme. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Minun äänestyslistani ei nähtävästi nyt ole oikein ajan tasalla. Ei kun sihteeristö sanoo, että ei ole mitään kohta kohdalta äänestystä. Ich richte mich nach der Abstimmungsliste, die das minä toimin sihteeristön laatiman äänestyslistan pohjalta. Siinä ei ole minkäännäköistä kohta kohdalta äänestystä. Mitä listoja ryhmillä sitten onkaan, niin tässä ei ole mitään kohta kohdalta äänestystä. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos, mutta me pyysimme kohta kohdalta äänestystä, enkä tiedä mitä tässä on tapahtunut. Ja meillä on omien asiakirjojemme mukaan tässä kohtakohdalta äänestys. Me pyysimme kohtakohdalta äänestystä jo kauan sitten. En tiedä, mitä on tapahtunut. Well, the secretariat asked for it anyway. Tai sihteeristöltä pyydettiin. Voted against it now, Chairman. Mä äänestimme sitä vastaan, joten eipä tässä nyt oikeastaan ole mitään merkitystä. No sihteeristö kertoo, että tämä pyyntö kohtakohdalta äänestyksestä tuli liian myöhään. Minun listani on tämä sitova lista, äänestyslista. Eipä nyt jumiuduta tähän, vaan jatkamme eteenpäin. 23. Tarkistus 23. Anteeksi. 34. Tarkistus 34. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Änderungsantrag 35. Äänestys alkaa. <laughs> ja, ja. Abstimmung beendet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kollegan Papas Tamsoksen äh, hämmästys kasvaa yhä. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. beendet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 38 äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39. Äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja alles zusammen abstimmen können. Ändern... Voisi voinut äänestää on blok. 40 äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. On 41 Haluaisimme kohta kohdalta äänestyksen 41 ja painottaa sitä, että luonnonrikkauksien esiintyminen nousevissa talouksissa voi johtaa korruption ja tulojen huonon hallintoon ja siksi siihen kohtaan asti äänestettäisiin. Näinkö, Christopher? Ei, vaan 41. Anteeksi. Sen, että julkisia varoja käytetään maataloustukeen ja tekniseen tukeen ja sen jälkeen. Minun äänestyslistassani ei lue, että tässä olisi kohta kohdalta äänestys. Ajattelin olla todella todella suvaitsevainen tässä ja otan sen suullisena tarkistuksena. Onko kellään jotain tätä suullista tarkistusta vastaan? Mikäli ei, niin silloin äänestämme kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. 42 äänestys alkaa. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Siis Hyväksytty. 43 äänestys alkaa. Beendet. Päättyy. Angenommen. 44. Eröffnet. 44. Äänestys alkaa. Beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen. Kompromissi numero kaksi. Äänestys alkaa. Ei, vaan äänestämme ensin DV3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus numero kaksi. Äänestys alkaa. So, Abstimmung öffnet. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 raukeaa. 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nippa nappa. 55. Äänestys alkaa. Ended. Äänestys päättyy. Hylätty. 56. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi numero 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi numero viisi. EPP. Puheenjohtaja EPP on päättänyt tukea tätä yhdessä kompromissin seitsemän kanssa ihan tiedoksi vain kollegoille, että me tuemme. Me olemme sopineet viisi ja seitsemän. Me sopineet Evin Martinin kanssa, me tuemme siis tarkistuksen 5 Kiitos puheenjohtaja. Ah, good. Ich muss trotzdem abstimmen lassen. Silti sitä täytyy äänestää. Kompromissi numero viisi. Äänestä alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissiin numero kuusi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 64 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättynyt. Hyväksytty. Kuusikymmentäseitsemän äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 68. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 69. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi seitsemän äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 73 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 74 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 75 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 76 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi, tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. 77 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 80. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 81 äänestys alkaa. EPPllä on yksi äänestäjä liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DV4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. DV5. Äänestys alkaa. EPPllä on yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi, tarkistus 10. Äänestys alkaa. Beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 84, äänestys alkaa. EPP on yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Robert, minun automaatteni näyttää, että yksi EPP-läinen liikaa silloin minä sanon, en minä tiedä kuka, mutta Und Frau Vizepräsidentin Wortmann Kohl kann das durchaus hier mitsehen. Ja varapuheenjohtaja Wortmann Kohl näkee sen tästä, mitä tapahtuu, että minä en keksi täällä yhtään mitään. Elf Abstimmung eröffnet. Kompromissitarkistus 11. Äänestys alkaa. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Den hatten wir doch gerade. Also nochmal den Änderungsantrag 84 bitte. Weil das 84. Minä luulen, että me siitä jo äänestimme. 84. Äänestys alkaa. Päättyy. Angenommen. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Ei, ei kun yksitoista. Käänsinpä sivut väärinpäin. Niin. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 87 ja 88 identtiset. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 90-91 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus. Kohtaan 20. Onko vastalauseita? Ei. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Päättyy. hylättyy Tarkistus 92. Vastustaako joku, että äänestämme unblock 92-97? Äänestämme unblock. Äänestys alkaa. Ah, te vastustatte, selvä. 92. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 93 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 94 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 95 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 96. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 97. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 98 ja 99 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Päättyy 14 puolesta näyttö vastaan hylätty. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DVn tarkistus 1 raukeaako? Katson sihteeristön suuntaan. kaiken järjen mukaan tämä raukeaa. Samoin kuin 104. 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Jorto-osan kappale 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Jorto-osan kappale 2. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Johdantoosa kolmonen. Tarkistus kolme johdantoosan kappaleeseen E-äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten johdantoosan kappaleeseen F, tarkistus 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kuutonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kymmenen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Yksitoista. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten pääsemmekin loppuäänestykseen. Erika, ole hyvä. Äh, Voisimmeko saada kaksi minuuttia aikaa arvioidaksemme tätä tilannetta? No, minuutti. Kyllä. Jokainen äh, ryhmä tarvinneesta tässä tämän hankalan äänestyksen jälkeen. So, liebe Kollegen, hat die PSE ihre Abstimmung... No niin, oletteko te valmiita loppuäänestykseen? Eli loppuäänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolet, puolesta 12 vastaan, ei tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut sinulle vain, David. Taikka no en minä nyt tiedä, miten tyytyväinen ja onnellinen sinä tästä tuloksesta voit olla. Nyt siirrymme sitten Suosintoluonnoksen puoltava lausunto ja sen hyväksyminen. Tässä on vain yksi äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 13 vastaan hyväksytty. Damit kommen wir zum Tagesordnung. Seuraavana esityslistan kohta 16. Aiheena Euroopan yhteisön ja nousulurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimus. Kysyisin teiltä seuraavaa. Me tarvitsemme ensimmäisen äänestyksen kolme varttia. Jatketaanko? Näin. Hyvä, selvä. Dann stimmen wir jetzt ab die Ore- Nyt siis äänestämme suullisesta kysymyksestä. Suullinen kysymys. Tarkistus kaikilta ryhmiltä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Jos nopeammin painatte, niin tämä käy nopeammin. Minä vain odotan, että kaikki ovat äänestäneet. En voi tätä sulkea, jos vain 15 sitä on äänestänyt. Tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 17 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Geschlossen. Päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta. Ei. Vastaan ja 10 tyhjää. Sitten tarkistukset päätöslauselman luonnokseen. Yhtenä ryhmänä tehtävät tarkistukset äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Raukea. 11 samoin. 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. niukasti hylätty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kollega. Robert. Uh, Uskoakseni me sovimme, en nyt ole ihan varma, mutta vain tarkistaakseni. Emmekö me sopineet suullisesta tarkistuksesta kompromissiin kaksi? Pitää tärkeänä, että otetaan käyttöön kunnollinen valvontajärjestelmä, jota koordinoivat kyseiset parlamentaariset kommentajat ja otetaan mukaan myös kansainvälisen kaupan sekä kehitysyhteistyön valtuusvaliokunta ja sitä kautta saadaan aikaan hyvä tasapaino intavaliokunnan ja kehityskysymysten kesken. Nämä parlamentin valtuuskunnat työskentelevät joustavalla tavalla ja tekevät aktiivisesti koordinaatiotyötä EU-AKT-yhteistyökokouksen kanssa. Ja tämän valvonnan pitäisi ala, alkaa joka kerta, kun jokainen väliaikainen EPA-sopimus hyväksytään. Tämä on siis suullinen tarkistus. Um, Kompromissiin kaksi. Me olemme nyt käsittelemässä kompromissia kaksi. Käsittääkseni tuo Robert liittyy kompromissiin numero kuusi. Olit vain nyt vähän liian varhaisessa vaiheessa esittämässä tätä. Äänestetään nyt kakkosesta ja kun kuutosen päästään, niin tuo esitys on silloin jo tehty. Pitäisin lyhyen tauon, koska meillä on vieraita, en tiedä onko valtuuskunta jo täysimääräisenä paikalla, mutta meillä on Kannan parlamentin valtuuskunta täällä, jota johtaa parlamentin varapuhemies Rebecca Kadaka. Olemme iloisia siitä. Mehän äänestämme nyt näistä kumppanuussopimuksista ja myöhemmin pääsemme käsittelemään Afrikan unionin kanssa tehtävää sopimusta. Tänään kuuluu sinne niiden maiden joukkoon, olemme iloisia siitä, että seuraatte äänestystämme, käytätte mahdollisuutta tähän, kun käytte parlamentissa, niin osallistutte myös meidän valiokuntamme kokoukseen. Näin. Seuraava yritys, kompromissi kaksi, äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niukasti hylätty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 30, kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus, vastustaako joku? Ei, joten äänestetään siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 raukeaa. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus 1. Vastustaako joku? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja niukasti. 46 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13, 13 hylätty. 52. Äänestys alkaa. Viisikymmentäyhdeksän on mukana yhdessä äänestettyyn kanssa. Äänestimme siitä, nyt ei äänestetä enää siitä, vaan 52. 52. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, Erika. Erika, bitte. Chairman, der Punkt ist folgende. Puheenjohtaja, koskapa kompromissi 5 ei tullut hyväksytyksi, niin tarkistuksesta 51 voidaan äänestää. Äänestysmättelössäni niin sanoo vastaan Covered by Voting Block. Ihan aluksi äänestimme tuosta ryhmästä. Se oli ensimmäinen äänestys, siksi en äänestytä tästä uudestaan. Minun moka. Seuraavana tarkistus 54. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta kohdalta 59 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 65 äänestys alkaa. 65 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 70. Äänestys alkaa. No nyt avataan uudestaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 75. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 76. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. 78. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi tarkistus 6. Ja tähän tehtiin suullinen tarkistus. Se otetaan huomioon Robertsen luki, vastustaako joku suullista tarkistusta. Ei ilmeisesti, joten äänestetään tässä muodossa kompromissista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 86. Äänestys alkaa. Hyppäsinkö minä sen? sivun ohi. Ei, vaan 86. Kyllä se niin oli. Äänestys päättyy. Ylätty. 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 89 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 90 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt johdan tasan kappaleet. Yksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kaksi. Ää, raukeaa. Kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavana loppuäänestys alkaa. Päättyy. 20, puolesta 16 vastaan hyväksytty. Damit kommen wir zu... Se, seuraavana esityslistan kohta 17. Euroopan yhteisön ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus. Lähdemme suullisesta kysymyksestä, luonnoksesta, kompromissiteksti liitteen yksi mukaan Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 13.14. Hylät. Sihteeristö viittaa juuri siihen, että tätä ei voida nyt sinänsä muuttaa, mutta ei, ei, vaan kuunnelkaa nyt. Pyydän, pyydämään kuuntelemaan. Kompromissi on hylätty ja nyt voi olla niin, että alkuperäisen osalta ollaan esittämässä liian pitkää yli 25 riviä. Näin voi käydä. Ja sitten taas palveluyksikön hallinnon puolelta valitetaan. Ja sitten voi käydä niin, että meillä ei ole mitään. Päätöslauselma luonnos seuraavana. Ensin äänestetään kompromissista kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Päättyy. 14. 13. Hyväksytty. Ai niin, hetkinen, niin viittaa asiaan, jonka haluan selvittää sihteeristön kanssa nopeasti. Maybe Gut, ich bitte um Entschuldigung. Ist mir jetzt, ist mir jetzt... Pyydän anteeksi. Tämä minulta vähän ohi. Pyytäisin palaamaan tuohon suullisen kysymyksen luonnosteluun. Meidän pitää tietenkin loppuäänestys, Suullinen kysymys näin muutettuna. Tämä pitää vielä äänestää. Pahoittelen kovasti. Äänestetään siitä nyt ensin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No sitten jatketaan tästä tarkistuksella 15 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus 1. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Hyvä. Niin, puheenjohtaja, ihan vain yksi vastus tätä suullisen kysymyksen. Tämä on uusi kohta ja se on muualla jo luettavissa. Me emme ole saaneet sitä ajoissa tekstimuodossa. Jos suullisia tarkistuksia vastustetaan, ne automaattisesti hylätään, niistä ei äänestetä. Tarkistus 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 27. Kohta kohdalta ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Niukasti hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 29 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 30. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa. Päättyy Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 37. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 38. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus numero 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 6. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 45. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Voisitteko painaa vähän nopeammin, muuten kestää kovin kauan ennen kuin saadaan päätökseen. 46. Äänestys alkaa. Anteeksi. Raukea. 45 on hyväksytty. 45 on hyväksytty. 46 raukeaa. Kompromissi Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 14.14. 14. 48 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Sitten 53 raukeaa, 54 samoin. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 56. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 57. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 60. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 61. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavana sunin tarkistus numero kaksi. Vastustaako joku? Ei, äänestetään. Äänestys alkaa. Päättyy. 14 puolesta 14 vastaan hylätty. 64. Äänestys alkaa. Päättyy. 14, 14 hylätty. Kompromissitarkistus 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 69. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 70. Äänestys alkaa. päättyy, hyväksytty. 71 raukeaa, 72 äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Tarkistus 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus numero kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 78. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 79. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 81. Äänestys alkaa. Päättyy. Tässä hänet hylät. 82 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hetkinen. Kaksi. Sama suullinen tarkistus. No oli. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Niin se on minun kantani samasta syystä kuin jo äskettäin jo sanottiin. Suullinen tarkistus. Sitä ei siis äänestetä, vaan päästään kompromissiin kaksi. Äänestys alkaa. Don't. Näin. Ei. Hyvät kollegat. Darif sanoi, että hän vastustaa suullista tarkistusta. Ja silloin kun joku vastustaa, niin siitä suullisesta tarkistuksesta ei äänestetä. Siksi sanon, että seuraavana äänestetään kompromissitarkistuksesta kaksi, niin kuin teemmekin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hylätty. Nero. Anteeksi, muutama sekunti, mutta täytyy tajuta tämä kompromissi kaksi. Ymmärsinkö oikein, että käytimme sanaa? Se liittyy jäseniin, jotka liittyvät inta, intavaliokuntaan ja kehitysyhtiövalituntaan. Mehän olemme kaikki jäseniä näissä kyseisissä valiokunnassa. Sillä tavalla käytämme tätä termiä. En tiedä, onko se nyt ihan oikea, oikein tapa käyttää sitä, mutta näin minä sen ymmärsin. Ja, ich glaube, das ist im Spanischen wahrscheinlich nicht Espanjankielisessä tuo on ehkä vähän epäselvä englanniksi. Se on selkeämpi, mutta tämä on hylätty, joten tässä mielessä ei ehkä kannata nyt tästä aiheesta enää keskustella. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksankymmentäkolme raukeaa. viisi myös. Seuraavana Johdantosan lauseke. Tarkistus, tarkistus yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. 7 ja 8 ovat samoja. Äänestetään yhdessä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 3. Vastustaako joko tätä suullista tarkistusta? Ei ilmeisesti, joten äänestetään. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, kolme vastaan, Hyväksytty. Herzlichen Glück. Sydämelliset onnittelut. Kann man in diesem Falle ja zu Kollegen Arif sagen, er hat ja dafür gestimmt. Damit kommen wir... Sitten siirrymme EUn ja Gaanan väliseen talouskumppanuussopimukseen. Ensin äänestämme tästä suullisesta kysymyksestä. Äänestämme siis siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissiteksti liitteessä yksi. Äänestys alkaa. Suullinen tarkistus liitteessä yksi. Ja, ää... No varhainen puheenjohtaja. Ja tässä saataisiin monia hyvää tahtoa valitsemaan täällä valiokunnassa. Minä esitin suullisen tarkistuksen liitteeseen tai tuon kompromissitekstiin. Ja siksi, jos hyväksymme suullisen tarkistuksen, niin me tulisi äänestää sen puolesta. Kuulin puheenjohtaja, että sanoit, että äänestetään kompromissitekstistä ilman suullista tarkistusta. EPP äänestäisi vastaan ja suullinen tarkistus on äänestysluettelossa viimeisellä sivulla. Voin sen lukeakin, jos niin haluatte, mutta se teksti on siellä. Onko tämä asia nyt selvä? Herr Fjellner, das ist klar geworden. Ich hatte eine... Kyllä, kyllä. Minulla oli väärä äänestyslista ei tämä korjattu versio. Siksi en sanonut tästä suullisesta tarkistuksesta, koska minulla ei ollut sitä. Joten nyt äänestämme siis tästä suullisesta tarkistuksesta liitteessä yksi. Äänestys alkaa. Abstimmung ist beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiteksti lau, raukeaa ja sitten tulemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme tähän päätöslauselma luonnokseen. Also ich bin gerne bereit. Wir haben es jetzt fünf nach halb fünf. No kello on viisi yli puoli viisi. Kysyn jälleen kerran, haluatteko te todellakin, että me äänestämme koneellisesti? Also, dann ruf ich jetzt auf. Vote in, wir haben heute bis 18.30 Uhr. Meillä on aikaa puoli seitsemää, ja jos emme ole valmiita, niin me jatkamme huomenna aamuna kello yhdeksältä. No gut. Wir werden sehen. Also, wir stimmen jetzt... Äänestämme ensimmäisestä blokista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten eh, emme todellakaan tarkista. Tämä oli jo ihan tarpeeksi tarkistusta. Please repeat it. Also dann habe ich die Bitte, dass Sie das in... No, sitten te voitte esittää tämän täysistunnossa ja äänestyttää sen siellä. Äänestys on äänestys. Tämä tehtiin niin kuin sääntöjen mukaan mitä tehdään, en voi lähteä tätä toistamaan. Olen pahoillani. Näin on. Tarkistus numero kaksi. Äänestys alkaa. Kompromissi kaksi. Äänestys päättyy hylätty. Yhdeksänkymmentäkaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kollega Stöön. Minusta tarvittaisiin lisäselvyyttä. Tämä on varmaan minun vikani, anteeksi vähän, mutta emmekö me äänestäneet lopullisesta kysymysluonnoksesta Äänestittekö? Ai, äänestettiin. Kyllä. Damit fahren wir jetzt vor. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 37. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 39. Alkaa. Päättyy. Hylätty. 40 alkaa. Päättyy. Hylätty. 41 alkaa. Päättyy. Hylätty. 42 alkaa. Päättyy. Hylätty. 43 alkaa. Anteeksi, kohta viisi. Kohta viisi alkuperäinen teksti. Erillinen äänestys EPPn pyynnöstä. Mutta tässä ei ole selvitetty, missä tämä kohta on. Voisiko EPP-ryhmä erikseen nyt selvittää tämän? Ich versuch's nochmal. Ich lese vor. In meiner Abstimmungsliste steht Niin. Tässä lukee äh, kohta viisi, alkuperäinen teksti, erillinen äänestys EPP-ryhmän pyynnöstä, mutta ei ollenkaan sanota... Ai, se on koko kohdasta, okei. Okay. Äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Gelehnt. Äänestys päättynyt. Ää, 43 äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Angenommen. Hyväksytty. Sitten kompromissi neljä, äänestys alkaa. Geschlossen. Abgelehnt. Hylätty. Änderungsantrag Nummer 45. Eröffnet. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 49. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 50. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 51. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Se blog äänestys hylättiin, joten äänestämme 52. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 54 alkaa. Päättyy. Hylätty. 55. Alkaa. Geschlossen. Abgelehnt. Hylätty. 56 alkaa. Geschlossen. Hylätty. 57. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 58. Äänestys alkaa. Alkaa. Päättyy. Hylätty. 60. Alkaa. Geschlossen. Päättyy. Hylätty. 59. Alkaa. Päättyy. Hylätty. 61. Alkaa. Päättyy. Hylätty. 62. Avattu. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi numero 5. Äänestys alkaa. Geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 65. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 66. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kuusi. Äänestys alkaa. Päättyy. Päättyy. Hyväksytty. Seitsemänkymmentä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 75. Alkaa. Päättyy. Hylätty. 76 puolesta. Ava, alkaa tietoni puolesta. Päättyy, hylätty. 77 alkaa. Päättyy, hylätty. 78. S alkaa. Päättyy. Hylätty. 79. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 80. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 81. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 82 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 83 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 84 Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 85 alkaa. Hyväksytty. 86 alkaa. Päättyy. Hylätty. 87. S alkaa. Päättyy. Hylätty. 88. S alkaa. Päättyy. Hyväksy. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 90. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 93. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 94. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 95. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 96. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 97. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 98. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 99. Äästys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ette te varmastikaan ole ainoat, jotka täällä hieman hämillä olette. 101 101. 101. Päättyy. Hyväksytty. 102. Äänestys alkaa. kaksi Päättyy. Hylätty. 103. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 104. Äästys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 105. Äästys alkaa. Päättyy. Hylätty. 107. Äästys alkaa. Can I speak? Yeah, then... Voiko käyttää puheenvuoron? Halusin johdonmukaisuutta tähän tekstiin ja siksi halusin esittää samaa suurista tarkistusta kuin Robert esitti. Jos muistatte sen, voin sen vielä tältä toistaa, jos haluatte. Näin, brauchen Sie Ei tarvitse toistaa. Onko vastalauseita tähän Robertin aiemmin lukemaan suulliseen tarkistukseen. Ei näytä olevan, joten nyt äänestämme tarkistuksesta tällä tavalla suullisesti tarkistettuna. Siis 107, ensin äänestämme 107. Te olette hieman liian nopea. Mä äänestämme ensin tarkistuksesta 107. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Ja nyt kompromissi. Minulla pitäisi täällä olla vielä kolmaskin lista jossain. Me äänestämme kompromissista seitsemän suullisesti muutettuna. suullisesti muutettuna, kuten sanoin. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi, tarkistus numero yksi äästys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osien kappaleisiin numero kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Kymmenen. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja jo, että minä tulen ensi yönäkin äänestämään. Tarkistus 16 alkaa. Päättyy. Hylätty. 17. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 18. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 20. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. Näin muutetusta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 4 vastaan ja 6 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle Fjellnerille. Damit kommen wir zum... Nyt siirrymme esityslistaan kohtaan 19. Nein, nein, also liebe, liebe Kollegen, Hyvät kollegat, valiokunnan kokous jatkuu tänään puoli seitsemän. Siihen asti äänestetään ei minuuttia pidempään, mutta ei lopeteta aikaisemminkaan. Loput äänestetään huomenna. Esityslistan kohta 19. Robert, oma mietintösi. Varmasti haluat tämän vielä saada hoidettua. tarkistukset suullisen kysymykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten, kun tämä kaikki näyttää tuolta, niin loppuäänestys vielä. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Loppuäänestys. Näin muutetusta tekstistä äänestys päättyy. 15, 11, yksi tyhjä ääni hyväksytty. Seuraavana päätöslauselma Kompromissitarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 22. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Robert. Puheenjohtaja, pyytäisin suullista tarkistusta, eli kohta kohdalta äänestystä tarkistukseen 26. Das liegt, glaube ich... Se käsittääkseni on asiakirjojen joukossa hyvä. Vai eikö? On se Ensin ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus 28. Äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi raukkia 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Hyvä puheenjohtaja, minä olen, teille on kerrottu, että jos tarkistus 31, siitä ei vielä äänestetty, se on yhteen sopiva ja se olisi pitänyt näin asettaa äänestykseen. Yhteen... Minun äänestys tässä sanoi, että jos 31 hyväksytään, mutta sihteeristö minulle sanoi, että olette oikeassa. Minä voin vain mennä tämän äänestysluettelon mukaan, siksi tarvitsemme tuollaista tarkkuutta. Palaan siis äänestyttämään tarkistuksesta 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt 35. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hylätty. Tarkistus 36. Suullinen tarkistus. Onko vastalauseita? Enää vastalauseita, joten äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Robert. Mikrofoni. Jotta olemme johdonmukaisia, niin tähän sama suullinen tarkistus, jonka esitin alussa. Uh, if there's no objection. Ellei kukaan vastusta. If there is, well, clap. <laughs> das war wirklich sibyllinisch-philosophisch. Gibt es zu diesem Niin, onko tähän suullisen tarkistuksen vastalauseita? Ei ilmeisesti ole, joten äänestetään tarkistuksesta 10. Mukaan lukien suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Päättyy. 28 puolesta hyväksytty. Seuraavana tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 raukeaa. 42. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 48. Robert. Kohta kohdata äänestys jälleen kerran suullisena tarkistuksena. Kyllä. 48 ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 58. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Myös hylätty. Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 64. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 65. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 66-67 raukeavat. 68. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 72 ja 73 äänestys alkaa. Ne ovat identtiset. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 74. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt katson. 10 tai 41 tarkistukset. Pitääkö meidän äänestää? No ei, hyvä. 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. En, että vielä jaksatte. Amendment Suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Yksi vastustus tämä uusi tarkistus, joka on suullinen tarkistus, joka, joka löytyy muista tarkistuksista. Äh, Kader, kysyn, jos on vastalause, niin vastatkaa sitten kyllä tai ei yksinkertaisesti pyydän. Selvä, suullinen tarkistus. Siitä jäänestettä on kappale yksi. Äänestys alkaa. Hienoa. oli vastusti tuota suurista tarkistusta, niin tarjotaan täällä kuitenkin syötävää. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Täällä, jos lukuja oikein tulkitsen, äänest, ei äänestetä enää niin hanakasti. Kompromissitarkistus yksi äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus kuusi. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus ei, vaan se raukeaa. Näin, seuraavana loppuäänestys. Loppuäänestys siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 10 vastaan yksi tyhjä ääni hyväksytty. Sydämelliset onnittelut Robert. Wir kommen zur Tagesordnung. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan numero 20. Suullinen kysymys. Toivottavasti minulla on nyt ajan tasalla oleva äänestysluettelo. Äänestämme ensin tästä blogista. Kaikki ryhmät. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus yksi. Ah, siitä äänestettiin ja blogissa. Astus alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkastus kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. tässä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sydämelliset onnittelut, rakas Helmut. Niin, ihan itselleni sanoin. Sitten päätöslauselma luonnos. Ensin blogista, kaikilta ryhmiltä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 43 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 20. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 21. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äästys alkaa. Päättyy. Hylätty. 22. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus yksi. Onko tähän vastustavia ääniä? Ei. Äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 25 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 27. 27 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 29. Alkaa. Päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus numero kolme. Onko tähän vastalauseita? En näe. Äänestämme tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 33. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 34 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 35. 35. Tässä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 37. Alkaa. Kolmekymmentäseitsemän. Päättyy. Hylätty. kahdeksan Alkaa. Päättyy. Tässä ihan sormi puutuu. Hylätty. 38. 39 puheenjohtaja korva, korjaa. Päättyy. Hyväksytty. 40. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 41. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 42. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 48. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 49. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksy. 51. Äänestys alkaa. Hylätty. 53 alkaa. Hylätty. 54. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 56 alkaa. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 56. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 57. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 58. äästys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 59. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 61. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 24. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Eli 62 raukeaa. alkuperäiseen tekstiin. Ei niin, sekin raukeaa. kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seitsemänkymmentä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 71. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 72. Äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. 73. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 74. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 75. Äänestys alkaa. Ei raukea 74 ei hyväksytty, siksi äänestämme 75, joka hyväksytään. 76, 7 ja 8 raukeavat. Tarkistus 78 äänestys alkaa. päättyy, hylätty. 79. Hyväksytty. 80. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 81. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi. Onko siihen vastaväitteitä? Ei. Äänestämme siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 84. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Suullinen tarkistus. Robert, die Frage ging an dich. Robert, tämä kysymys äh, tuli sinulle. Haluatko sinä siihen tähän tämän saman suullisen tarkistuksen? Jos haluatte, että esitin sen jälleen, niin minä voin johdonmukaisesti esittää sitä samoin kuin aikaisemmin kokouksessa. Hyvä. Jos se kuka vastustaa tätä suullista tarkistusta, näin muutettusti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, ihan selkeästi, että sen vuoksi hyväksyitte tämän, että nyt raukeaa niin paljon. 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 105. 105 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 95 äänestys alkaa. 95. Äänestys päättyy. Hylätty. 99. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 106. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 107. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten johdanto-osista yksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. johdanto osan kakkonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Viisi. S alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Alkaa. Hyväksytty. Kahdeksan. Hyväksytty. Yhdeksän. Alkaa. Hyväksytty. Kymmenen. Alkaa. Hylätty. 11. Alkaa. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 9 vastaan. Ja niin olemme käsitelleet loppuun kohdan 20 ja siirrymme kohtaan 21. Also, nyt on pyydetty ihan lyhyttä taukoa. Ymmärrän tuon, koska jotain ihmisiä tarpeita saattaa tällä syntyä. No, kolme neljä minuuttia lyhyttä taukoa, sitten jatketaan. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Hyvät kollegat, meillä on hyvät mahdollisuudet ehkä kuitenkin saada äänestykset päätökseen tänään. Pyytäisin teitä istuutumaan. So, wir fahren jetzt fort Jatketaan. Pyytäisin teitä istutumaan. Seuraavana kollega Kasparin mietintö aloitetaan suullisesta kysymyksestä jälleen. Hyvä. Olisiko nyt hieman nopeampaa äänestää kättä näyttämällä? Sopisiko se ihmisille? Se voisi olla vähän nopeampi. Huomaan, että tuolta puoletaan, no yritetään, ettei enää käytetä koneäänestystä. Katsotaan, käykö sen nopeammin. Tässä oli vähän niukkoja äänestyksiä, joten pitää tarkistaa, mutta kokeillaan. Ensin äänestetään tarkistuksista 1 ja 4. Tänä ryhmänä äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Jos haluatte tarkistuttaa, niin sanokaa sitten vain. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus kolme. Kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistus viisi. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Neljä oli siellä blokissa mukana. Tarkistus kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. äänestyksenä äänestys alkaa. Päättyy. 22 puolesta yksi vastaan yksi tyhjä. Seuraavana tarkistukset päätösaseman luonnokseen. Äänestetään yhtenä ryhmänä ensin äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus kolme. Onko vastalauseita? Ei. No. Ja, ja, ja, ja, kun... No hyvä, hyvä. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 raukeaa Tarkistus 35, kaksi osa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 36, suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Ei. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 38 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan tyhjä tarkistetaan. 40 koneäänestyksenä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10 puolesta 15 vastaan selkeämmin kuin huomasin hylätty. Tarkistus 61 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 43-44 puolesta identtiset vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 46. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 47, kaksi osaa, ensimmäinen osainet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 48 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 81. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 50 ja 51 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä. Hyväksytty. 54 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus yksi vastustaako joku? Ei ilmeisesti äänet puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Nuo raukeavat 59 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Suullinen tarkistus kaksi. Vastustaako joku? Ei. Äänestetään puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kuusikymmentäkaksi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Pyydän, että osoitatte selkeästi. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Kompromissitarkistus 1. Robert, oletan, että suullinen tarkistus koskee myöskin tässä. Selvä. Suullinen tarkistus mukaan lukien, ketkä puoltavat. Vastaan tyhjää hyväksytty. Raukeavat. Tarkistus 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Selvä. Tarkistetaan 71 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11.15, kyllä minä sen näin ihan oikein. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Ford ja Ford. 77 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3. 78 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 10 vastaan. Niin se oli. Kompromissi kolme. Näin tuon tuloksen ihan oikein. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentäkaksi äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 88 puolesta vastaan hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan Haluaisin tarkistuttaa tuon 92 tarkistetaan. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy 12.14. Niukka tulos. 93 puolesta. Vastaan tyhjää sama enemmistö kuin äsken hylätty. Tarkistus 94 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 97 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistuttaisin 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11 puolesta 15 vastaan. Hylätty siis 98 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 99 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 101 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 109. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 113. Suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Ei ilmeisesti. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappale tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 15 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 16. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 17. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 21. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22. Puolesta vastaan, tyhjää, vastaan mm, hylätty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppu äänestys. Kone äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta kaksi vastaan seitsemän tyhjää. Hyväksytty. Rakas paria voidaan varmasti onnitella. Hän on varmasti tyytyväinen. Mit, das. No niin, me ehdimme juuri ja juuri. En olisi koskaan uskonut. Jos tästä olisi pitänyt löydä vetoa, niin olisin lyönyt kaikkeni vastaan, että ehdimme. No niin, esityslistan kohta 22. Ensin tämä äh, suullinen kysymysluonnos. Meillä on suullinen tarkistus. Onko teillä vastalauseita suullista kysymystä vastaan? Ei ole. Joten äänestämme tästä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus 2. Onko vastustusta siihen? Ei. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Puolesta. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 25 puolesta yksi vastaan. Päätöslauselma luonnos. Aloitamme unblock. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Nostakaa kädet kunnolla. Puolesta 20 vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus yksi. Onko vastalauseita? Ei. Äänestämme. Poista. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä kollegat Arif ja Carnero säälikää minua. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 26 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Päättyy. 15 puolesta 11 vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 29 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 2, onko siihen vastalauseita? Anteeksi, niin se on jo hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 34 puolesta, vast, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Missä nyt oikein mentiin? Menin sekaisin. To, to, toistamme tämän äänestyksen. Tämä meni ehkä liian nopeasti. 34. 34 puolesta 33 on jo äänestetty, koska täällä on ruksi sen kohdalla. No, otetaan 33 uudestaan, oli ehkä liian nopea. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 41. Äänestys on päättynyt. 14 puolesta, 11 vastaan. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi Onko vastalauseita? Ei. Ai, raukeaa, selvä. 50 ja 51 ja menette takaisin. 52 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta. Vastaan. Tämä tarkistetaan. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty.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 vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Vi- 57. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 11 puolesta 14 vastaan. Hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 60, ah, tarkistetaan. 62. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 64 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 68 raukeaa. Kompromissi 5. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, kompromissi kuusi suullisella tarkistuksella, joka tässä on koko ajan ollut. Kukaan ei vastusta tätä. Selvä. Äänestämme kompromissista. Numero kuusi, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osat alkavat tästä nyt ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta. Nostakaa kädet nyt kunnolla. Me olemme ihan pian valmiita. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, hienoa, hienoa. Tarkistus seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän kahdessa osassa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 11 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme loppuun Tulee loppuäänestys, joka on nimenhuutoäänestys. Eli tämä ei ole mikään tarkistus, vaan tämä on nyt nimenhuutoäänestys. Eli loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjää. No niin, tämä pitkä äänestys on päättynyt. Kiitokset teille kestävyydestä. Kiitän myös tulkkeja. Tiedän, että näitä tuloksia eri tavalla näihin suhtaudutaan, mutta sitä kautta meillä ei sitten huomenna olekaan valiokunnan kokousta. Ei lainkaan valiokunnan kokousta huomenna. Kiitokset vielä tulkeille.